on tarpeen tuoda nämä ongelmat valoon ja meidän tulisi pohtia tätä ehdotusta. Kiitoksia puhemies. Grazie, president. Kiitoksia presidentti. Keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Palataan jälleen estyslistalle. Meillä on Leipzig-mietintö tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten liittyvän säädösvallan myöntäminen. Ja annan puheenvuoron esittelijälle, edustaja Lightfried. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Jatkan sitten saksaksi, koska minun italiani varmaan ei riitä tähän, mitä on sanoa tällä kertaa. Haluaisin käyttää mahdollisuutta hyväkseni näin puheeni alussa todeta, että kiittäisin niitä kaikkia, jotka ovat huolestunut siitä, että tämä koontisäädös 2 mietintö on sellainen mietintö, josta hyväksyttiin ulkomaan kauppavaliokunnassa ja että myöskin voidaan tästä äänestää täällä parlamentista. Haluan kiittää varjoesittelijöitä lämpimästi ja kiitän myöskin valiokunnan sihteeristöä sekä myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän sihteeristöä, jotka ovat minua tukeneet erinomaisesti ja haluaisin kiittää myös minun toimistoni työntekijöitä. Heidän työnsä on rankkaa, tästä pitää antaa myös kiitos mielestäni. Kauppapolitiikka on Lissabonin sopimuksen mukaan muuttunut politiikaksi, ja Euroopan parlamentilla on myöskin yhteispäätösoikeus. Ja tästä nähdään, mitä etuja tällä yhteispäätösmenettelyllä parlamentin suhteen on ja mitä kauppapolitiikka merkitsee meille. Tämän takia on myöskin tärkeää, että eri lainsäädännöt, niitä pitää nyt sit sopeuttaa tähän menettelyyn, että uudesta, siirrytään uuteen komitologiamenettelyyn. Meillä oli kontisensus yksi ja kaksi mietinnöt, jotka pyrkivät siihen, että mitä aikaisemmin oli komiteologiamenettelyä, on nyt sitten siirretty tänne siirrettäen säädösvallan puolelle. Ja minun mietintöni katsoo juuri kootisäännös kaksi mietintöä siirrettävän säädösvallan suhteen ja olemme tehneet yhteistyötä tämän suhteen niin tehokkaasti. Mitä halusimme oikeastaan tässä? Halusimme oikeastaan neuvotella neuvoston kanssa, että voimme nopeasti päättää tämän käsittelyn. Mutta neuvosto ei tee mitään. Neuvosto ei ole paikalla täällä. Tämä tuoli on tyhjä. Ja neuvosto on päättänyt tehdä näin. Ja neuvosto on myöskin todennut kyllä, mitä tekevät tähän syhteen ovat todennut, että tässä tässä puhua ollenkaan puhua budjetista, kun tämä nyt on tällaista tämä neuvoston käyttäytyminen. Jos tämä jatkuu näin, että kansainvälinen egoismi, tiettyjen hallitusten päämiesten, päämiesten egoismi johtaa tässä asiassa eteenpäin, niin nythän jo osittain niin, että jäsenvaltiot tekevät talouspoliittisesta tyhmyyttä, miettivät jopa täällä oman kansallisen valuutan takaisinottamista tai pohjoiseuron luomista. Kyllä tässä Eurooppa on vastuussa. Meidän pitää vaatia myöskin neuvostoa katsomaan tätä asiakirjaa ja toimimaan vakavasti asian suhteen. Sisältöön vielä. Kyseessä on asia, jossa pyrimme jakamaan ne asiat niin, että mitä voi tehdä komissio omalla vastuullaan ja päättää niistä – eli voi tehdä delegoituja säädöksiä, vai annetaanko sitten parlamentille myöskin osallistumisoikeus. Ja tähän on löytynyt kyllä hyvä kultainen keskitie. Parlamentti on minun ehdotuksestani valiokunnassa ja myöskin totta täällä täysistunnossa päättänyt, että näyttää, mitä toimialueita annetaan komissiolle rajoitusti viideksi vuodeksi ja viiden vuoden rajoitus on ihan järkevää. Ja näin voidaan sitten paremmin valvoa sitä, mitä komissio tekee. Ja oikeastaan se harkinta oli ihan oikea, minkä me teimme tässä. Eli mitä tulee parlamentin toimivaltuuksiin. Ja mitä taas komissio pitää päättää omalla tahollaan omien asiantuntijoidensa kanssa. Minusta toivottavasti tämä lainsäädäntö saa laajan tuen taakseen täysistunnossa, että osoitamme sen, että parlamentti on yhtenäisenä rintamana tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro komission jäsen Shemeta. Olkaa hyvä. Mrs. President, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin aloittaa pahoittelemalla komission jäsenen Guhtin puolesta tänä aamuna. Hän neuvottelee kanadalaisen kollegansa kanssa kauppa, vapakauppasopimuksesta Kanadan kanssa, eikä voi olla paikalla. Komissio on kiitollinen esittelijälle, puheenjohtaja Moreralle ja muille jäsenille, jotka ovat olleet mukana tässä mietinnössä, jotka tukevat komission ehdotusta. E, Euroopan parlamentti on esittänyt paljon tarkistuksia, monet niistä me voimme hyväksyä. Erityisesti komissio voi hyväksyä muutoksen aikarajaan e, delegoidulle säädökselle, niin että se olisi rajattu viiden vuoden kestoiseksi. Kuitenkin eräät tarkistukset ovat sellaisia, että me emme voi niitä hyväksyä. Eräät niistä e, poikkeavat yleisesti ymmärretystä käsityksestä delegoidusta säädöksistä, joita komissio pyrkii noudattamaan. Tämä koskettaa tarkistuksia, jotka ehdottavat erityis velvollisuuksia komissiolle, kun delegoituja säädöksiä valmistellaan. Toiset tarkistukset pidentävät rajaa näille delegoiduille säädöksille esitetyille kritiikille. Me emme voi hyväksyä tämän tyyppistä ehdotusta. Komissio on luottavainen, että me voimme saada aikaan rakentavaa keskustelua kolmikantaneuvottelussa ja löytää kaikille sopivan ratkaisun. Voisin johtopäätöksenä sanoa, että komissio on sitoutunut tähän työhön ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa niin, että pääsisimme kolmikantaneuvottelussa lopputulokseen. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvät parlamentin jäsenet. Grazie, komiss- Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi puheenvuorot ryhmien edustajille. Ei näytä siltä, että Quistot Rowold olisi täällä paikan päällä, joten annan puheenvuoro. ST-ryhmän edustajalle Kutas. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Salut propunerea de Kiitos, puhemies. Pidän hyvänä ehdotusta siitä, että muutetaan kymmentä asetusta, jotka liittyvät yhteisen kauppapolitiikkaan Lissabonin mukaisesti. Haluaisin kuitenkin aluksi kiittää kollega Jörg Leitfriedia hänen tekemästään työstä – Tämä on hyvin tekninen mietintö, joka on kuitenkin hyvin tärkeä hyvälle toimintaväliselle yhteistyölle. On tunnettua, että toimintavälisessä yhteistyössä ja toimintavälisessä sisäisessä työstössä parlamentti on lainsäätäjä. Siitä huolimatta Lissabonin sopimus ensimmäisen kerran on eurooppalaisessa lainsäädännössä artiklan 2019 mukaisesti ottanut mukaan delegoidut säädökset ja tätä kautta voidaan käyn, komissio käynnistää oikeus, lainsäädännöllisiä toimia, jotta ja missä voidaan tehdä nopean päätöksiä. Mutta kaksi lainsäätäjää voivat kuitenkin peruuttaa tällaisen delegoinnin tai äh, esittää niihin kommentteja. Pidän hyvänä sitä, että on mahdollista, että parlamentti saisi mahdollisuuden osallistua komission kokouksiin niin että kun valmistellaan tällaisia säädöksiä, niin silloin kun on kysymys nyt yhteistä kauppapolitiikasta. Olen myöskin yhtä mieltä että on hyvä toimivalta edelleen siirtää komissiolle viiden vuoden määräajaksi, koska tätä kautta parlamentti pystyy paremmin valvomaan komission päätöksiä. E. Kiitoksia EFT-ryhmän nimissä. Edustaja Salvini, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me annamme tässä tavallaan komissiolle päätännönvallan kauppapolitiikassa, mutta mitä tulee sitten todellakin, mitä toivon täällä kuen edustajina tai pohjoisen edustajina meidän maillemme, ovat sellaiset kaupalliset valinnat, jotka perustuisivat tietoihin ja että voidaan välttää käyttää kansallisten yritysten ylivaltaa. Ja on tärkeää, että antaa komissiolle mahdollisuus tähän. Ei ole oikein, että jäämme sitten vanhan teollisuuspolitiikan vangeiksi, jossa suuret kansainväliset toimijat toimivat ilman, että voimme puolustaa meidän pieniä toimijoita, pk-yrityksiä, vaikka Lombardien alueella minun tai Venetsian alueella – koska emme tällä hetkellä tue meidän tuotteitamme tarpeeksi. Tämä voidaan tietenkin tehdä pelkästään vain tutkimuksella ja kehityksellä, mutta silti voida, voidaan joutua vaikeuksiin, kuten Itä, Itä, Itä-Euroopan maissakin, jossa suuret kansainväliset yritykset jylläävät Aasiasta ja Amerikasta. Että me komissio, kuten parlamenttikin, meidän pitää toimia kauppapolitiikan puitteissa ja toivoa, että komissio näkee asian ja uudistaa sitä ja näkee, että muuten tämä tällainen toiminta katoaa meiltä. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin? Kiitos puhemies. Hyvä kollega, ehkä ymmärsin teidät nyt väärin, mutta oletteko te sitä mieltä, että Euroopan unioni pitäisi vetäytyä pois maailman kauppajärjestöstä? Oletteko sitä mieltä, että yksittäisten jäsenvaltioiden tulisi jälleen käydä neuvottelut maailman kaperiston puitteissa. Minä olen parlamentin eh, VTO-ohjauskomiteassa ja voin sanoa, että unionin voima VTO-neuvottelussa kokonaisuudessaan on paljon suurempi kuin yksittäisten jäsenvaltioiden voiman summa, eikä ole mitään, ei ole mitään VTO-neuvotteluissa, mikä tapahtuisi niin, että niihin liittyisi delegoitavien säätösten käyttö, niistä tekee päätökset parlamenttia. hyvä niin. Con tutto rispetto per il Kaikella kunnioituksella teidän työtänne kohtaan. Mutta minä toivon, että tulette katsomaan paikan päälle Pohjois-Italian tilannetta. Miten nämä VTO-yrityksen vetyön tekemät sopimukset, kuinka ne painavat meidän yrityksiämme siellä alaspäin. mutta vaikka aurinkokennoista, tulevat Kiinasta – ja muista ongelmista. En tiedä, tietävätkö jäsenvaltiot, mihin komission johtama talouspolitiikka on johtanut tällä hetkellä jäsenvaltioissa. Vapaat markkinat eivät kyllä auta ketään. Kiitoksia. Sitten kuin edustaja, edustaja Scholz. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komissio, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin aluksi onnitella esittelijä Jörg Leichtfried, joka minusta on hyvin onnistunut löytämään lähestymistavan, josta kaikki ryhmät voivat olla yhtä mieltä. Omasta kokemuksesta tiedän, että neuvottelut, jotka nyt ovat hänen edessään, eivät tule olemaan helpot. Juuri siksi, että eräät jäsenvaltiot reagoivat delegoitujen säädösten aiheeseen hyvin allergisesti. Kun sunnuntai sunnuntai-puheessa usein korostetaan sitä, että Euroopan parlamentti on kovin tärkeä ja sen tulisi saada enemmän valtaa, nämä samat hallitusten edustajat kuitenkin eväävät parlamentilta konkreettisen, konkreettisessa sopeutuksessa lainsäädäntömenettelyssä sen roolin, joka sille kuuluu tasavertaisen lainsäätäjänä. Joten meidän tulisi katsoa, että tietyissä tapauksissa me vain määräajaksi annamme komissiolle tietyn tietyt oikeudet, joilla me säilytämme ehkä mahdollisuuden pitää veto-oikeutemme. Neuvoston tulisi luopua jarrutusasemasta. Me olemme hyvin paljon menettäneet aikaa jo nyt tämän aiheen osalta. Ehm, Kiitoksia. Seuraavaksi annetaan vuoro EPP-ryhmälle. Quistout Rowold, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Tämä niin sanottu koontisäännös 2 on koontisäännös 1 rinnalla, josta minä olin esittelijän myöskin. Toinen menettelytapa, jossa eurooppalaista kauppalainsäädäntöä sovelletaan Lissabonin uusiin säädöksiin. Delegoidut säädökset tai täytöpanomääräykset – ovat nyt vihdoinkin mukana myöskin kauppalainsäädännössä. Delegoitu säädöksen käyttämistä on tärkeää, koska parlamentti pitää myöskin pystyä käyttämään omaa oikeuttaan täysin rinnoin. Mutta tämä on oikea viesti vaatia sitä, että parlamentin hallinnon työntekijät pitäisi osallistua sitten komission työntekijöiden kokouksiin. Kyllä tässä vaaditaan suoraa poliittista valvontaa, jota tämä talon edustajat voivat tehdä. Komission pitäisi tiedottaa meille jokaista delegoidusta säädöksestä tarpeeksi ajoissa. Toivon, että neuvoston keskustelu voidaan päättää nopeasti, jotta voimme sitten päästä koontisäännös kakkosesta kompromissineuvotteluihin. Olen myös sitä mieltä, että kun keskustelin Kotsajos kaksi esittelijän kanssa, että ykkönen ja kakkonen ovat paketteja, jotka ovat oikeastaan yhdessä rinnakkain käsiteltäviä paketteja. Tämän on kiittää erityisesti edustaja Lightbreedia, että hän on ottanut tämän asian täällä täysistuntoon oikealla tavalla esille. Ja tietenkin äänestämistä täällä sitten. Ja toinen asia on se, että tämä tapahtuisi sitten yhteistyössä rinnakkain nämä molempien pakettien kesken. Ja viimeinen kommentti vielä. Tue täysin sen kannan, että mitä sosiaalidemokraattiset kollegat ovat täällä todenneet, kun puhutaan unionin roolista tai parlamentin roolista tai parlamenttisen kokouksen äh, yhteydessä, kun, kun katsotaan VTOta. 2007 yhdessä on vahvempi kuin 27 yksittäistä ääntä se kaksoisrooli, valtiot ja eurooppalainen taso on erittäin hyvin otettu esille VTOssa. Ja tämä pitäisi olla esimerkkinä muillekin kansainvälisille edustuselimille. Kiitoksia. Grazie, onorevole Su. Kiitoksia edustaja Susta. Kaksi minuuttia, olkaa Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia erityisesti esittelijälle Lightfriedille tästä asiakirjasta. Tämä on tärkeä mietintö, koska tässä määritellään paremmin toimielinten väliset suhteet parlamentin ja komission välillä. Asiasta, joka on hyvin herkkä. Kun tässä katsotaan sitten toisaalta parlamentin toimivaltuuksia ja toimintakykyä kauppapolitiikan yhteydessä, kun meillä on yhteispäätösmenettely. Mutta tässä onkin ongelma, joka on tässä ytimessä, joka ei liity niinkään näihin, näihin mietinnön asioihin tai lainsäädäntöön, vaan tässä katsotaan enemmänkin sitä suhdetta, joka parlamentin ja komission välillä on olemassa. Tässä mielessä olen erittäin tyytyväinen kyllä tähän mietintöön, jonka Jörg on tehnyt, mutta olen vähemmän tyytyväinen komission jäsenen sanomiin sanasiin täällä. Suhteissamme parlamentin ja komission välillä on tästä teknistä pölyä. Ja parlamentti, komissio, neuvosto, meidän pitää jatkuvasti pyrkiä siihen, että myöskin parlamentilla on se rooli, joka meillä oli jopa ennen Lissabonin sopimusta. No tietenkin tärkeää, että täällä aikarajan delegoidulle ja siinä myönnetylle valtuutukselle. Tärkeää, että katsomme komission suuntaan tässä yhteydessä, että myöskin parlamentaa on valvontaoikeus asian suhteen. Vain näin pystymme vastaamaan niihin ongelmiin, joita edustaja Salvini mainitsi täällä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää, pitää tässä eh, yhteisön ainut toimivaltuus tässä tai tämän kappolitiikan suhteen. Meidän pitää olla myöskin vahvempia VTOn sisällä, tietäen se, että ilman, että jos kehitetään enemmän huomiota reaalitalouteen, emme koskaan pääse nykyistä kriisistä eroon. Kiitoksia. Öm, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten annetaan sitten komission Semetalle taas puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin jälleen kerran kiittää komission puolesta parlamenttia sen työstä tässä asiassa. Muistuttaisin teitä siitä, että monet tarkistukset äh, huolestuttavat komissiota liittyvät asioihin, jotka liittyvät vapaakauppasopimuksiin. sopimuksiin ja komission ja parlamentin välisiin suhteisiin. Komissio tietenkin toimeen paatte, panee tätä vuoden 2007 toimielinten välistä sopimusta ja me pyrimme ottamaan huomioon parlamentin huolet tämän lainsäädännön kohdalla, josta nyt keskustelemme tänään. Otan joka tapauksessa huomioon ne huomioon ja välitänne komission jäsen Guhtille. Komissio odottaa kolmikantaneuvottelua ja toivomme löytävämme yhteisymmärryksen kanssanne. Tämä on komission asia. Kiitoksia. Kiitos komission. Nyt on vuorossa esittelijä herra Lightfried. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Minä uskon, että kauppapolitiikka osoittaa ainakin yhden asian hyvin selkeästi. Ehkä olla samaa mieltä VTO-tason päätöksien kanssa. Ja olen myöskin sitä mieltä, että paljon asioita pitäisi tehdä toisin. Mutta ilman muuta on myös selvää, että se meidän yhteinen voimamme on paljon suurempi kuin yksittäisten jäsenvaltioiden voima. Ja kuka ei ymmärrä tätä ja kuka ei tunnista tätä, se kyllä vie oman maansa kuilun partaalle, jos ei ymmärrä tätä itse. Ja kauppapolitiikka Euroopan unionissa osoittaa myös sen, että tietty politiikan kenttä voi toimia, jos kaikki ovat yhdessä rintamassa mm, verrattuna muihin politiikan kenttiin, jossa neuvosto on vähän enemmänkin yksin eikä kuuntele meitä. Tämä on muuta selvää. Haluaisin kertoa myös komissiolle, että on hyvä, että toteavat, että hyväksytte sen ja sen, mutta Euroopan parlamentti on oikeastaan lainsääntäjä. Jos me päätämme tämän näin tänään, ensin olemme päättäneet näin ja sitten se on toimi. Ja olen sitä mieltä, että sitten pitäisi seuraavissa neuvotteluissa neuvostonkin päättää jotain asioita, jotka menevät oikeaan suuntaan. Ja tässä haluan myös samanlaista kiittää hyvästä yhteistyötä kaikkia. Kiitoksia. Kiitos, herra Leichtfried. Näin asioissa olemme äänestämään kello 12 tänään. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla.